Olkaa hyvä, asettukaa paikoillenne. We start voting. Me aloitamme äänestyksen. Yes, please. Yeah. Mr. Audi. Yeah, Mr. Oidit, the floor is yours. Herra Odit, olkaa hyvä. Tässä työjärjestyspuheenvuoro. Hyvä puhemies, minä haluaisin puhua 148 ja 9 146 äh, äh, työjärjestyksen mukaan. Meillä on monikielisyys, joka on hapertumassa täällä parlamentissa. Päätöslauselma, komission työohjelmasta sekä eräät tarkistukset, eh, niin 12.40 niitä ei ollut vielä käännetty ranskan kieleksi. Ja tällainen kielten käytön rapautuminen monikielisessä parlamentissa ei ole hyväksyttävää. Kiitoksia tästä. Me otamme tämän tulevaisuudessa huomioon ja me pyrimme olemaan valppaana, jotta teillä on omat kieliversionne ajallaan käytettävissä. Nyt meillä on yksinkertaistetussa menettelyssä eh, edustaja Bögen mietinnöstä, jossa aiheena joustovälineen varojen käyttöön ottaminen. Mietintöstä äänestetään nyt. enemmistö, kolmen, neljän, kolme viidesosan e-, enemmistö edellytetään ja nimenhuutoäänestys. Onko kaik, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Minä onnittelen edustaja Bögeä esittelijänä. Ja minä haluaisin myöskin kiittää teitä kaikkia e, tämän asiakirjan valmistelusta. Sitten meillä on Euroopan unionin yleinen talousarvio varanhoitovuodeksi 2011. Tarkistus e, yksi nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Otwieram głosowanie. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Projekt poprawki numer 21. Głosowanie imienne. Sitten tarkistus 21. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus numero 11. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus numero 14, nimenhuutoäänestys alkaa nyt. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus numero 13. Herra Schulz haluaa puhua. Kiitokset puhemies. Arvoisa puhemies, No tästä tarkistuksesta 13 haluaisin sanoa puolueryhmän niissä seuraavaa. Tämä on Kyörän Fermin puolueryhmämme nimissä talousarvon valiokunnassa tekemä tarkistus. Ja 40 äh, allekirjoituksella me olemme uudelleen esittäneet tämän tarkistuksen. Me aiomme äänestää tyhjää ja minä olen keskustellut tästä asiasta vihreän, vihreän puolueen kanssa. Me olemme täysin samoilla linjoilla tästä asiasta. Me emme siis tuo uusia tarkistuksia puolueryhmänä. Me haluamme kuitenkin äänestää tästä tyhjää ja haluan sanoa, että me tuemme kokonaisuudessaan tätä ja me toivomme, että sitten vastapuoli ää, tukee meitä muissa hankkeissa, esimerkiksi ensi viikolla. Hyvä, nyt äänestämme. Tarkistus numero 13. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Hyvät naiset ja herrat, nyt tärkeä asia. Euroopan parlamentti on hylännyt kaikki ne, jotka ne tarkistukset, jotka tulivat 10.12. koskien ensi vuoden budjettia. Ja nyt tulee tämän päätöslauselman toinen osa suoraan äänestykseen. Me me poistamme täältä sanan muutetussa muodossa nyt kun me äänestämme ensi vuoden talousarviosta. Tässähän ei mitään muutosta ole tapahtunut, koska me olemme hylänneet kaikki esitetyt tarkistukset. Ja nyt me äänestämme päätöslauselmasta, joka tietenkin sitä voidaan vielä tarkistaa, jos haluatte. Niin. Työjärjestyspuheenvuoro.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 tarvitsemme tässä nyt ähm, selkeyttä. Me olemme yhdeksän kuukauden ajan tätä asiaa käsitelleet ja siksi tarvitsemme tarkennusta erityisesti kaikille esittelijöille. Haluan kiittää luottamuksesta, jota olemme saaneet. Tänään voimme hyväksyä talousarvio 2011 ja näin sitä voidaan äh, panna täytäntöön helmikuussa. E, proszę Państwa, więc budżet przyjęli... Hyvä. Hyvät naiset ja herrat, me olemme hyväksyneet budjetin ilman yhtään tarkistusta, koska kaikki tarkistukset on hylätty. Nyt me äänestämme lainsäädäntöpäätöslauselmasta Rova Jensi Jevskan mietintö e, Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi 2001 kaikki osastot poprawki 2 i 4 w drodze głosowania. Tarkistukset 2 ja 4. Tässä on kohta kohdalla, ä, kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa kukaan puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Osa tu, pu, kaksi puolesta vastaan. Meidän täytyy tarkistaa tämä koneella. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1. Puolesta vastaan. Tyhjää. Meidän täytyy tarkistaa koneellisesti äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys Päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Meidän täytyy jälleen tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Tarkistus on hylätty. Sitten koko teksti. Tässä nimenhuuto huuto, äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Me olemme hyväksyneet tekstin. Chciałem, chciałem pogratulować obydwu. Nyt minä haluaisin onnitella molempia esittelijöitä, Rova Jedzerevska ja Rova Tryypeliä. Ja seuraavana puheenvuoron saa neuvoston edustaja. Monsieur le Président, Puhemies, arvon parlamentin jäsenet, parlamentti on hyväksynyt neuvoston kannan äh, budjetiksi 2011 ilman tarkistuksia. Neuvoston nimissä voin vain onnitella äh, yhteisestä sopimuksesta budjetiksi 2011. Proszę Państwa. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat. Sallinette minun antaa lausuntoni nyt. E, bardzo proszę, bardzo proszę o wysłuchanie oświadczenia. One jest... Hyvät naiset ja herrat, mi, minä haluan, että te kuuntelette erätä, erästä tärkeää asiaa. Meillä on nyt ensimmäistä kertaa käytössä Lissabonin menettelyt. E, viime kerralla meillä oli yksinkertainen menettely, mutta nyt on täydessä käytössä Lissabonin menettely menettelyt. Parlamentti on hyväksynyt 10.12. neuvoston antaman esityksen eh, näkemyksen budjetista komission ehdotuksen mukaan 26.10. Ja nyt eh, varainhoito menettely on päässyt eh, saatu loppuun artiklan 314